witam państwa bardzo serdecznie. hyvät naiset ja herrat toivotan teidät nyt tervetulleeksi. lounastauon jälkeen jatkan Euroopan parlamentin täysistuntoa. Haluan toivottaa tervetulleeksi viramme komission jäsen